Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Kollegat, käykää paikoillenne. Meillä on yhteiskokousmenettely talousarvion valvontavaliokunnan ja budjettivaliokunnan välillä. Olisin mielelläni antanut puheenvuoron Greslelle, Hänellä on paljon asiantuntemusta ollut kolmikantaneuvotteluissa, joita on pidetty. Ja tavoitteena oli saada aikaan sopimusneuvoston kanssa, nyt kun uudistetaan ja yksinkertaistetaan talousarvion sovellettavia varainhoitosääntöjä. Ikävä kyllä, Gresle on nyt jumiutunut liikenteeseen eikä pääse paikalle tänään. Eli pyytäisin, että yhteisesittelijä Ashworth kertoo meille tärkeimmät asiat ennen kuin äänestämme tästä tekstistä. Meillä on vain yksi äänestys, joka liittyy neuvottelutuloksiin komission ja neuvoston välillä. Ja tavoitteena on saada aikaan sopimus ensimmäisen käsittelyn jälkeen, mitä tulee varainhoitoasetuksen muuttamiseen. Koreper hyväksyi tämän tekstin viime torstaina ja me saimme kirjeen puheenjohtajavaltiolta, joka on kirjattu 19. huhtikuuta. Juristilingvistit vielä tarkistavat tekstin ennen kuin tästä äänestetään täysistunnossa todennäköisesti heinäkuussa. Poliittiset julkilausumat yhdistetään tähän äänestykseen ja toivon mukaan tulos on toiveidemme mukainen, erityisesti mitä tulee yksinkertaistamiseen. Ja toivottavasti meistä ei levitetä vääriä huhuja tämän asian tiimoilta. Kun ajatellaan sitä, ketkä ovat EU-varojen edunsaajia. Ainoastaan täytetupanon jälkeen nähdään tulokset. Ja jos sopii, niin nyt antaisin sitten Richard Ashworthille puheenvuoron. Meillähän oli kaksi yhteisesittelijää, Gresle ja Ashworth. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisinkin aluksi kollegoita siitä, että olette tulleet tämän iltapäivän äänestykseen. Tulin tänne ajatellen, että nyt meillä on jonkinlainen parlamentin ennätys, koska tämä on pisin mietintö ja lyhin äänestys. Noin 700 sivua tekstiä. Me kävimme sen läpi ja muistutaan sinä puheenjohtaja, kun me istuimme yhdessä usein. Meillä oli 14 kolmikantaneuvottelua, useimmat kestivät neljä tuntia. Ja sitten meillä on vain tämä yksi äänestys. No, tämä vastaa minun ajatustani yksinkertaistamisesta. Pitää olla tässä yksinkertaistamisteemassa, koska se on jotain, mitä me halusimme sisällyttää rahoitusasetukseen erityisesti pyrimme te- tekemään rahastojen rahoituksen saamisen helpommaksi ja vähentämään byrokratiaa, minkä vuoksi kävimme läpi valvontamenettelyitä. Muistutan kollegoille, että on tärkeää, että valvonnan täytyy olla vankkaa petosten ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi kuitenkin. Yhteen ongelman olen törmännyt koko ajan. Kun me jahtaamme yksinkertaistamista tavoitteena, törmäämme toiseen asiaan, eli toimintaperusteinen budjetointi. Ja kun me tulevaisuutta ajattelemme, näemme, että budjetin koko pienenee, vaatimukset lisääntyvät. Siksi komissio ja mikä tärkeämpää, tulevaisuudessa myös parlamentin jäsenet joutuvat perustamaan päätöksensä ja prioriteettinsa varojen kohdentamisesta faktoihin ja vastikkeen saamiseen rahoille. Ja toimintaperusteinen budjetointi on silloin tässä tukipylväänä. Olemme toimintaperusteisen perusteisen budjetoinnin varhaisia vuosia vielä elämässä. Muistutin kuitenkin teitä tästä, koska tämä on tärkeä teema. Muutama esimerkki yksinkertaista menettelyistä esimerkiksi tuon saamisessa maksutuloksista on meille tärkeää. Ja voimme lisätä selkeyttä ja suhteellisuusperiaatteita äh, valvonnan auditointiin. Parlamentin kanta on vahvistunut olemme säilyttäneet toimivaltaamme budjettimenettelyssä ja erityisesti olemme säilyttäneet varojen kohdentamista tämän voittoa tavoittelemattomuuden tavoitteen. Olemme tarkastelleet uusia välineitä, erityisesti näitä trustirahastoja, rahastoja. Me käytämme niitä sisäiseen rahoitukseen. Nyt on komission tehtävä sitten käyttää uusia työvälineitä tehokkaasti hyväksi ja kiinnittäisin useampaan ongelmaan huomiotanne. Meillä oli iso keskustelu varauksista ja kriiseistä. Euroopan strateginen investointirahasto on vastannut moneen ongelmaan. Ja tämä koskee budjetin otsaketta yksi. Ja sitten täytäntöpanopäivämäärät tulee toinen kantokaskessa. On se normaali, että uudet säännöt astuvat voimaan ensimmäinen tammikuuta, mutta muut valiokunnat käyvät kuitenkin näitä omnibus-neuvotteluita uusista työtavoista, esimerkiksi aluevaliokunta, yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamisesta. Eli tätä tapana on muutettu, mutta uskon, että työskentelemme takaisin. Kun puhun sitä, kuinka paljon aikaa tähän on mennyt, niin sinne yhteydessä myös kiittäisin ensinnä neuvostoa, joka ole nyt läsnä. Mutta ostan kollegoita siitä, että puheenjohtajamaana Viro ja Katri Saja teki 99 prosenttia työstä, teki erittäin hyvää tehokasta työtä ja olin erittäin vaikuttunut. Nadia Calvino hänen tiimiinsä. Heitä haluan kiittää. Enkä haluan nostaa komission jäsen Oettingeria. Ja sitten suuret kiitokset varjoesittelijöille. Alun perin niin hallintahenkilöstö myös teki valtavasti työtä. Kiittäisin teitä puheenjohtaja tuosta avusta ja viisaasta avusta, jota aina arvostimme teette paljon enemmän kuin mitkä oli velvollisuutenne. Oli mitä kiitollisin siitä ja tunnistan sen. Ja lopuksi kiittäisin Inge Gressleä. Ilman häntä tämä olisi tapahtunut. Valitettavasti hän ei ole täällä tänään, mutta hän hengittää ja elää ratusastuksen myötä. Ja se, että hän oli toinen esittely. se helpotti elämää. Inge ja hänen tiiminsä Martin ovat tehneet loistavaa työtä. Kiittäisin heitä paljon kiitoksia. Bien, je voudrais Minäkin haluaisin yhtyä näihin kiitoksiin ja lisätä vielä Richard Ashworthin tähän listaan. Eli annetaan uploadit kaikille, jotka olivat mukana tässä tärkeässä työssä. Tämän työn aikana totesin, että meidän pitäisi mennä pidemmälle yksinkertaistamisessa, mutta komissio totesi, että meillä on nyt monivuotinen rahoituskehus käynnissä, eikä pidemmälle voida mennä sen pidemmälle, mitä nyt on menty. Me valmistelemme nyt seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Emmekä halua, että meille nyt sanotaan, että no nyt sovelletaan yksinkertaistamista, niin kuin vuosina 2014-2020kin. Eli vetoan nyt komissioon. Eli kun meillä on seuraava rahoituskehys 2021-2027, niin silloin pitäisi uudelleen yksinkertaistaa varainhoitoasetusta, koska, hyvät kollegat, hyvin usein alan toimijoilla on ongelmia toteuttaa näitä varanhoitoasetuksen sääntöjä, joita pitäisi edelleen yksinkertaistaa. Muistan, että sponsorointia piti säännellä. Ja kaikki miettivät, mitä se sponsorointi tarkoittaa tässä. Eli kyse tarkoitti sitä, että maksu hoidettiin luonnossa eikä käteisellä. Ja kun ajatellaan vaikka edustustojamme, joita EUlla on, ja joissa sitten vietetään 9. toukokuuta. Ja usein siellä ei ole varoja järjestää pientä vastaanottoa, hankkia champagnea ja muita juomia vieraille. Ja tämä on sitä sponsorointia, jota piti säädellä. Eli se oli lisäys tähän tärkeän asetuksen. No niin, kollegat, sitten äänestämme. Laittakaa äänestyskortit äänestyslaitteeseen. Ensin koeäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? 25 korttia näyttää olevan. No niin, kaikki ovat äänestäneet. Ja jollain ei ole korttia mukana, se ilmeisesti jäi Strasbourgiin. Eli kyseinen kollega sitten nostamaan kättä pystyyn. Eli nyt siis koko teksti liittyen toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaan saatuun tulokseen. Ja äänestys on nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin äänestittekö te puolesta? Ei. 21 puolesta. Ai te äänestitte tyhjää. Siis viisi tyhjää ääntä. Eli teksti on hyväksytty. Eli esityslista on käyty loppuun. Kiitoksia kollegat ja onnittelut esittelijöille. Richardille ja Engeborg Gresslelle. Well, nous on voit notre